Äänestykset päättyvät tähän ja nyt siirrymme äänestysselityksiin. Odottakaamme vielä pieni hetki, jotta kollegat ehtivät poistua salista. Ja komissio. Andiamo, direi di andare. Direi di andare. Allora, mentre i colleghi... No niin, arvon kollegat, mikäli ette ole kiinnostuneita äänestysesityksestä, voisitteko poistua täältä ääneti, jotta voimme aloittaa äänestysselitykset. Päätösasemaesitys, joka liittyy työjärjestyksen artiklan 106, jolla halutaan estää glyfosaatin lupamenettelyn jatkaminen. Rova Rosa Damat on pyytänyt puheenvuoroa yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä päätöslausuma syntyi siitä, että halutaan demokraattisesti noudattaa varovaisuusperiaatetta, joka ei toteutunut komission ehdotuksessa. Tämä syntyi myös julkisen, julkisten intressien takia. Tässä vetoan siihen, että julkistetaan Monsanton tutkimukset. EFSA on todennut, että ne ovat äärimmäisen tärkeitä sen osalta, kun se laati lausuntonsa glyfosaattien syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Emme tiedä, mitä tässä nyt tapahtuu. Näiden tutkimusten pitää olla täysin avoimia. Andrew Kaitis, komission jäsen, hänellä on edelleen vastuunsa kannettavanaan, eikä tämä prosessi voi edetä yksin. Äänestimme absurdista päästöslauselma esityksestä. Me emme voi sallia sitä, että glyfosaatteja saisi jälleen käyttää seuraavien seitsemän vuoden aikana. Tässä pitää todella olla nyt käsi sydämellä siitä, että äänestimme tuloksesta, joka ei suojaa kansalaisten terveyttä. Hyvät kollegat, mikä te poistutte salista, poistukaa äänetikin Pitääkään vähän mete, vähemmän meteliä osata jotakin kunnioitusta puhujaa kohta. Edustaja Demesmaker, onko hän paikalla? Ei taida olla, joten Lopez Bermejo seuraavana. Un minuto, ne facoltà. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Tässä pyrittiin sotkemaan glyfosaattikeskustelua niin, että kriitikoita pidettiin tieteen vastustajina. Tässä kuitenkin komissio jättää huomiota kansainvälisten tutkijoiden, kuten syöpäkeskuksen tutkijoiden näytön. Se pitää glyfosaatteja todennäköisesti syöpää aiheuttavina. Varovaisuusperiaate edesauttaa sitä, tai tarkoittaa sitä, että komissio ei voi automaattisesti antaa lupa näille tai Monsantolle. Nämä, tämä lisäisi terveysriskejä. Parlamentti on puhunut tätä vastaan ja monet jäsenvaltiot ovat antaneet tälle luvan, vaikka tämä ei ollut perusteltua. Me, Espanjan vasemmistolaiset, ovat, olemme osoittaneet, että glyfosaatille löytyy vaihtoehtoja. Tällaisia myrkkyjä ei ainakaan meidän äänellämme voida sallia. Per un minuto. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Fordille Itä-Englanti on sen vehnätuottaja-aluetta. Olen saanut satoja meille ja sen suhteen, että me emme voisi tätä Roundupia käyttää. Se on ainoa, jonka avulla voidaan taistella tiettyjä rikkakasveja vastaan. Se on erittäin tärkeä siinä suhteessa ja se on ehdottoman olettaminen, jos halutaan pitää sato määrät eh, ohrassa ja rypsissä ennallaan. Se, jos sitä ei oteta käyttöön, sen valtavat, sillä olisi valtavat vaikutukset, kuten myöskin elintarviketuotantoon. meidän täytyy saada tuottaa ruokaa kasvavalle väestöllemme ja he kertovat meille, että glyfosaatti ei ole mikään luksustuote, vaan oleellinen sellainen. Eurooppalaiset tiedemiehet ovat sanoneet, että ei se ole ihmisille karsinogeeninen kansalaiset ovat tietysti huolillaan ja tietenkin tutkimusten tulisi jatkoa. Kaikesta tästä huolimatta sosialistimme ovat pyrkineet pyytämään täyttä käyttökieltoa heti. Olen aivan eri mieltä. Minusta meidän tulisi antaa viljelijöidemme ja tieteilijöidemme tehdä oma työnsä ja tämä äänestys antaa heille siihen aikaa. Mikrofono. Voilà. Ottakaa mikrofoni päälle. C'est bon? Voilà. Merci, Monsieur le Président Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin ehdotin ryhmäni ENFn nimissä sitä, että vastustetaan glyfosaatin luvan jatkamista. Muut ryhmät katsoivat paremmaksi yhteisen tekstin. Siitä huolimatta katsoimme, että suuri eripura edelleenkin vallitsee poliittisten ryhmien sisälläkin asiasta. Toivoisin, että Euroopan komissio ei ylittäisi valtaoikeuksiaan ja ryhtyisi uusimaan glyfosaatin lupaa. Tieteellinen näyttö ja kansallisen syöpäjärjestö Sierkin, Järkin tutkimus osoittavat, että aine on todennäköisesti syöpää aiheuttava. Sitä löytyy kaikkialta, joten suhtautuu varovaisesti tähän aineeseen. Komission täytyy muist, komission täytyy muistaa siitä, että sillä on sovittelen rooli. Nyt ei pitäisi perustaa päätöstä tietoi, tiedolle, joita ei ole julkaistu näistä apuaineista ja niiden myrkyllisyydestä. Kun on kyse apuaineista, tämä aiheuttavat suurta huolta. Tämä päivänä äänestys oli kuitenkin sellainen, että teksti tässä tämä vastalauseen osalta hieman vesittyi. Edustaja Torres Martínez, yksi minuutti. Hemos votado en... Äänestimme tätä vastaan, koska tarkistukset, jotka hyväksyttiin, eivät heijastele sitä tulosta, joka saatiin aikaan valiokunnassa. On vastuutonta pyytää glyfosaatin käyttöoikeutusta seitsemäksi vuodeksi. Podemos vetoaa toimivaltaisiin viranomaisiin siinä, että tätä varovaisuusperiaatetta todella noudatetaan kansainvälinen terveysjärjestö on todennut, että tämä aine on todennäköisesti syöpää aiheutuva. Ja meillä on kylliksi syytä ajatella, että EFSAlla on muita intressejä tässä taustalla, koska se toimii maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti. Emme voi sallia tällaisen aineen käyttöä EU-ssa. Sitä käytetään pelloillamme aineena, joka päätyy sitten elintarvikkeisiimme. Emme me voi täällä tavoin leikkiä kansalaistemme terveydellä. Jaar per un minuut. Edustaja Jaar, yksi minuutti. Anke, Kiitoksia puhemies. Mikäli politiikassa pääsee sopuun menettelystä, päätöksiä täytyy kunnioittaa ja hyväksyä tulokset. Tieteelliset arviot, jotka kohdistuvat kasvinsuojeluaineisiin, aineisiin Vihdoin pohjalta pidettyjä riskiarviointeja EFSA on tämän tutkimuksen tehnyt usein yksimieliseen johtopäätökseen, johon se on tullut Euroopan parlamentin tänään tekemä päätös tekee oikeutta tälle tieteelliselle tutkimukselle. Meidän täytyy jatkossakin tieteelliseltä pohjalta toimia seuraavien seitsemän vuoden aikana. Ja meidän täytyy määritellä asiat tarkemmin ja niin sanotut apuaineet, lisäaineet täytyy ottaa parempaan valvontaan niiden vakuutuksen osalta. Uskon, että tämä päivän äänestys oli hyvä kompromissi ja päätös perustui asiapitoiseen tieteelliseen analyysiin. Kiitos. Edustaja Riis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je choisis... Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä ehdottomasti haluaisin katsoa, että lasi on puoliksi täynnä ja olen eurooppalaisten kansalaisten terveyden puolella sanoen ei glyfosaatille. Ja aivan kuten komissio tässä ehdotti, meidän parlamentti on osoittanut selkeästi, että se on kansalaisten puolella, innovaation puolella ja sellaisten viljelytekniikoiden puolella, jotka eivät ole niin invasiivisia. Tällä tavalla, erityisesti kun tiede ei ole päässyt minkään järkevän loppupäätelmään tässä asiassa ja kun näkemykset ovat erilaisia, niin yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka parlamentti tässä yksinkertaisesti välittää viestinsä, niin se on kuitenkin selvä. Me sanomme ei tälle komission tarjoamalle maksimi 15 vuoden käyttöajalle ja se seitsemän vuoden äh, määräkössä tänään päätettiin on meidän mielestämme aivan liian pitkä. Meidän se viestimme on ihan selvä ja meidän täytyy ehdottomasti ehdottaa uutta tekstiä, uutta tekstiä jäsenvaltioille, jotka sitten joutuvat tästä asiasta tekemään päätöksen. Kiitoksia. Kiitos edustaja Riis. Edustaja Pospisil sitten yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minäkin äänestin komission ehdotusta vastaan, kun komissio halusi uusia tämän aineen luvan seuraavalle 15 vuodelle. Olen vakuutunut siitä, että kun meillä on tieteellistä näyttöä, joka selkeästi suhtautuu aineeseen epäileväksi, epäileväisesti, niin silloin emme voi toimia vastuuntunnottomasti ja pidentää tämän käyttölupaa. Selkeä tulos saatiin aikaan valiokunnassa jossa tarkasteltiin aineen syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Selkeästi tuli todetuksi, että aineella on todennäköisesti syöpää aiheuttavia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Emme voi nyt leikitellä ihmisten terveydellä. Uskon, että on hyvä, että komissio ei nyt voi pidentää sen käyttöaika 15 vuodella. Olemme pitkään pohtineet glyfosaatin haitallisia vaikutuksia ja niin kauan kuin nämä huolenaiheet ovat voimassa, komission ei pitäisi sallia näiden käyttöä. EU-ssa tärkein tavoite on se, että suojellaan kansalaisten terveyttä. Se, että jouduimme tällä tavoin esittämään parlamentaarisen vastalauseen, osoittaa, että päätöksentekoprosessi ei ole toiminut. Kansainvälinen terveysjärjestö sanoo, että tämä aine on todennäköisesti syöpää aiheuttava. Ja eräs ranskalainen taho on osoittanut, että glyfosaatin tietyillä ainesosilla voi olla selkeitä vaaroja ihmisten terveydelle ja maataloudelle. Tässä on ainesosia, jotka todella voivat olla terveydelle haitallisia. Ja komissio haluaa jatkaa silti tätä luvan antamista. Tämä on absurdia, kun pelissä on kansalaisten terveys. Nyt pitäisi saada riippumaton tieteelliselle näytölle pohjautuva arvio glyfosaateista, sen syöpää aiheuttavuudesta ja siitä, miten se vaikuttaa hormonijärjestelmään. Evi per un minuto, facoltà. Edustaja Evi, yksi minuutti. Kiitoksia. Parla- Euroopan parlamentilla oli nyt mahdollisuus ilmaista voimakas ja selkeä poliittinen kanta sitä vastaan, että glyfosaatit saisivat jälleen käyttöluvan. Tämä on todennäköisesti syöpää aiheuttava kasvinsuoja-aine. Komissio voi vapaasti päättää tiettyjä asioita, mutta siitä huolimatta oli tärkeää, että parlamentti otti asian kantaa. Mutta tämä tulos on todella harmillinen. Me viiden tähden liikkeestä vastustimme tätä voimakkaasti, mutta joudumme äänestämään tässä vast- tätä vastaan. Ja tässä kävi niin, että nyt annettiin lupaa jatkaa aineen käyttöä seitsemällä vuodella. Tässä ei kuitenkaan saada, saa käydä kauppaa ihmisten terveydellä. Niin, Kiitoksia. Sitten edustaja Sean Kelly, yksi minuutti, olkaa hyvä. I think uh, we can... Niin, minusta me pääsimme järkevään kompromissiin, jonka tavoitteena on, ja se, että kiellettäisiin glyfosaatti tässä vaiheessa, ei olisi viisasta. Se pohjautuu riittämättömän tietin. Se, että sanotaan, että aine on mahdollisesti karsikonogeeninen, sitä kuulostaa kamalalta ja siksi me siirrytään seitsemän vuoteen. Mutta mm, täällä maanantailtana mainittiin esimerkiksi toisia näkökohtia, jotka liittyvät karsinogeenisyyteen. Esimerkiksi takan edessä istuminen, hiusten leikkaaminen tai joku muu. Se, että varmistaudutaan, että tuote on täysin turvallinen ihmisille, ja elintarvikeketjussa on tietysti järkevä päätös. Ja minusta se mahdollistaisi sen, että viljelijät voisivat jatkaa työtään. Muuten heidän täytyy jatkaa ja se voisi häiritä kovasti heidän toimintaansa. Me olemme päässeet näin järkevään kompromissiin. Ja näin tiedämme tarkalleen, mitä tapahtuu, ja voimme vakuuttaa kansalaisillemme sen, että kaikki heidän elintarvikeketjussaan on täysin turvallista. Kiitoksia. Prego, un minuto. A te, Andrei. Paldies mutta priekšsēdētāj. No Kiitoksia paljon puhemies. Yksi pääasiassa tärkeimpiä ongelmia on se, että glyfosaatti ei ole millään tavalla sel- selektiivinen. Se ei tapa pelkästään rikka, ruoha se tappaa myöskin sieniä, leviä ja monia muita eläviä olioita. Ja tämä on huono asia biologisen monimuotoisuuden kannalta. Olen samaa mieltä siitä, että komission ehdotus ei tuo riittävää varmuutta ihmisten terveyden suojelun osalta. Katson, että on tarpeellista nopeasti ryhtyä tutkimaan glyfosaatin vaikutuksia ja sen syypä aiheuttavia ominaisuuksia ja myöskin sen vaikutusta sisäeritykseen. Vastustin glyfosaatin lupaa, jatkolupaa ja pyytäisin, että komissio julkaisisi ne tiedot, joiden pohjalta se halusi lupa jatkaa. Ella prego, un minuto. Tarabella. Kiitoksia, hyvä puhemies. Parlamentti halusi vastustaa sitä, että komissio uudistaisi tätä määräaikaa vaarallisessa glyfosaattiaineessa. Se oli 15 vuotta alun perin, niin se oli aivan liian vaarallista. Me olemme saaneet aikaiseksi selkeän myönteisen päätöksen. Meidän viestimme on se, että kysymys ei ole siitä, että ihan noin vain uudistetaan ilman sen kummempia lisätietoja tietyn vaarallisen aineen myyntiluvat. Lisäksi toiset apuaineet lisäävät sen vaarallisuutta. EPP haluaa kuitenkin uudistaa tämän seitsemän vuoden uudelleen. Tässä on ikään kuin nyt oltaisiin ylittämässä jokea, mutta pysähdytään keskelle. Se vesittää sen viestin vahvuuden, jonka me haluamme tänä päivänä välittää. Ja siitä syystä Belgian sosialistit ovat äänestäneet tyhjää. Samalla kuitenkin kertoin, että siinä on kyseessä aivan asianmukainen ehdotus, mutta valittain tätä viestin vesittymistä seitsemän vuoden luvan avulla. Kiitos edustaja Polchak. Yksi minuutti myöskin teille. Kiitoksia puhemies. Minun täytyy myöntää, että minun näkemykseni tässä asiassa on muuttunut ajan myötä. On saattanut muuttua jopa edellisenkin kerran jälkeen. Siksi katsoin, että minulla on vapaat kädet kritisoida komissiota siitä, että se on toimittanut minulle riittävästi tieteellistä tietoa. Toisaalta viljelijät ovat selittäneet minulle, että yhtäältä Glyfosaatti saattaa olla syöpä aiheuttava, mutta toisaalta sama pätee autojen päästöihin, eikä autoja kuitenkaan olla kieltämässä. Tämä on se syy, miksi tuin kompromissiehdotusta, joka tehtiin parlamentissa ja joka hyväksyttiin äänestyksessä. Muutin omaa kantani sen jälkeen, kuin, sen jälkeen kun edellisessä täysistunnossa olin puhunut ja sen jälkeen olin tutkinut viljelijöiden kannanottoja. Minun nähdäkseni on tärkeää, että tämä seitsemän vuoden jatkolupa käytetään ei pelkästään glyfosaatin tutkimiseen, vaan myöskin 500 aineen tutkimiseen, jota valmistetaan glyfosaatista. Glyfosaat. Tämä oli viimeinen äänestysselitys tästä asiasta. Siirrymme nyt sitten Klaal mietintöön. Ensimmäisenä puhuu edustaja Morvai. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, kedves európai... Kiitoksia. Arvoisat Euroopan kansalaiset, teidän tulisi olla tietoisia siitä, mitä Brysselissä ja Strasbourgissa tapahtuu. Tiettyjä valtioita ja niiden itsenäisyyttä vastaan hyökätään. Tässä on kyseessä mietintö, joka on ehkä kaikkein aggressiivisin näistä kaikista. Kohdissa 22 ja 23 nähdään, että monenvälinen globaalin hallinnointi on se, mitä tulisi vahvistaa. Se on tavoite ja haluaisin antaa teille muutama muun esimerkin tämän minuutin aikana, joka minulla on käytettävissä. Niin tavoitteena on viedä eteenpäin investointeja vapaakauppaa kautta maailman ja tarjota pääsyä markkinoille, ei tietenkään pk-yrityksille, ja suojata globaalin rahoitusjärjestelmän vakautta. Tässä siteran nyt edelleen. Kaikki energiatarjoussopimukset, jos niitä allekirjoitetaan, niin EUlla pitäisi, pitäisi olla siinä toimivalta. Ja yksittäinen kansallinen toiminta pitäisi lopettaa. Kiitos puhemies. Olennaisilta osin olen yhtä mieltä Miteon kanssa. Ensinnäkin eurooppalaisia jäsenvaltioita täytyy puolustaa strategiset pyrkimykset puolustaa Euroopan unionia ja kapasiteetin jako ovat hyviä asioita. Toiseksi Euroopan naapurustoalueen vakauttaminen on tärkeä tavoite myöskin. Ja kolmanneksi kyse on siitä, että Euroopan unionin täytyy ponnistella vielä enemmän kuin ennen sääntöjen noudattamisen varmistamisen ei pidä pelkästään tarkkailla asioita, vaan varmistaa, että ne ovat kunnossa. Ja neljänneksi katson, että erityisen mielenkiintoista on katsoa, että saadaan tarkistuslauseke mukaan niin, että kerran viidessä vuodessa kansallisten parlamenttiin ja kansalaisten kanssa voidaan käydä keskustelua siitä, miten pitkälti tuolla alueella halutaan edetä. Tämä on muutoin erittäin hyvä mietintö, jonka pystyn hyväksymään. Grazie, onorevole Pospis. Kiitoksia. Sitten edustaja Pospis, yksi minuutti. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem nakonec hlasoval pro tuto zprávu. Kiitos. Äänestin lopussa tämän puolesta, vaikka tässä oli ajatuksia jossa puhuttiin EUn puolustuskyvystä. Ne menivät todella oikeaan suuntaan. Sanottiin, että Yhdysvaltojen pitää olla meidän avainkumppanimme ja myös, että NATOlla pitää olla tässä meidän pitää vedota jäsenvaltioihin lisäämään puolustusmenoja kahteen ja puolen prosenttiin BKTstä. Tämä on oikein emme voi ajatella, että puolustus ei mitenkään liity meihin, vaan että voimme käyttää nämä varat johonkin muuhun sen sijaan, että puolustaisimme itseämme. Tässä kuitenkin on myös asioita, joita epäilen, eli tämä yhteinen puolustusliitto. Mielestäni on parempi tehdä yhteistyötä Naton kanssa. Kiitoksia, hyvä puhemies minä en oikein tiedä, miten tähän suhtautua. Yhtäältä on selvää, että EU-ssa vuosikymmeniä Euroopan unioni on ollut erittäin merkittävä tekijä. Lisäksi puhumme sotilaista jakaumasta NATO-velvollisuuksien ja EU välillä – ja jäsenvaltioiden potentiaali ei hyödyntä riittävästi, mutta toisaalta kyseessä on hyvin sekava asia. 2 prosenttia BKTstä menee puolustusmenoihin. Sitten meillä on Yhdysvaltojen kanssa vahvistettu suhde, koska pelkäämme uhkia idästä ja näin ollen, kun en oikein tiennyt, miten suhtautua äänestin tätä mietintöä vastaan sillä minun mielestäni sitä ei oltu valmisteltu hyvin. Grazie, onorevole Polchak. Edustaja Polchak sitten, olkaa hyvä yksi minuutti. Děkuji, pane předsedo, za udělení. Kiitoksia, puhemies. Minä tuin tätä tekstiä, tätä mietintöä monestakin syystä. Ensinnäkin katsoin, että laajemman eurooppalaisen naapurustoalueen käsite on erittäin hyvä. Se on hienoa tavalla sillä kuvattu tuossa tekstissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maat eivät pääse mukaan Euroopan unionin jäseniksi, mutta laajempi naapurusto käsitteenä ja ajatuksena on asioita täytyy vahvistaa, vaikka maa ei välttämättä pääsekään jäseneksi ainakaan vielä, niin kuitenkin voi kuulua tähän laajempaan naapurustoalueeseen. Tällä vahvistetaan ja syvennetään meidän puolustusstrategiaamme mukaan luettuna oma puolustuksemme ja tulevaisuuden tulevais, puolustuksemme ja puolustusyksikkömme. Meillä on Berliinin ykkös- ja kakkossa sopimukset, jotka mahdollistavat sen, että Euroopan unioni voi käyttää hyväkseen Naton yksikköjä. Ei ole kuitenkaan tulevaisuudessa mahdollista aina turvata muihin. Siksi meillä täytyy olla kapasiteettia. James, per um... Sitten yhden minuutin verran edustaja James. The intention of the European Union to... Tänä päivänä hyvin selkeästi on nähtävissä, miten keskeistä puolustuskapasiteettia suojataan Euroopan unionissa. se on nyt paljastanut. Ainoa yllätys on se, että tämä EU-päätös ja sen viesti tehtiin niin lähellä Brexit-päivämäärää ja miten paljon asiasta puhutaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Äänestin kaikkea sitä vastaan, joka liittyy EUn tavoitteisiin puolustus- ja sotilaallisella voimavarapuolella, kuten myöskin strategiapuolella. Uskon voimakkaasti siihen, että puolustusasiat ja siihen liittyvät päätökset kuuluvat suverenelle valtiolle ja sen hallitukselle. Minä en tue sitä, että puututaan tai valvotaan jollain tavalla tätä aluetta Euroopan unionin toimesta. Kovei ha chiesto di la parola, prego un minuto. Tämä Covei, yksi minuutti. 2013 consilulle. Kiitos. Vuonna 2013 neuvost... huippukokous asetti selkeitä tavoitteita komissiolle. Ensinnäkin säännöt turvallisuus- ja puolustuspolitiikan poliittisille hankinnoille. Esimerkiksi sen, että valvotaan näitä hankintoja. Komissio ei kuitenkaan ole päässyt näihin tavoitteisiin ja tämä on johtanut siihen, että olemme menettäneet ihmishenkiä. Eurooppalainen armeija pitäisi saada toteutettua mahdollisimman nopeasti. Meidän pitää vakauttaa EUn ja Naton kumppanuutta ja täyttää turvallisuusvajeet, joita meillä tällä hetkellä naapurustossamme on. Jos milloinkaan on tarvittu solidaarisuutta, niin sitä jättäessä tässä meidän pitäisi yhdessä pystyä turvaamaan ihmishenget ja kansalaisten turvallisuus. Kiitoksia. Tähän päättyy äänestysselitykset Kalnietin mietinnöstä. Siirrymme nyt eteenpäin edustaja Mechericin mietintöön. Ensimmäisenä puhuu edustaja Danoka. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluaisin selittää, miksi äänestin tyhjää tästä päätöslauselmasta. En voinut äänestää oikein vastaankaan, koska olen kyllä samaa mieltä mietinnön tärkeimmän sisällön suhteen. EU tarvitsee johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan Keski-Aasian strategian osalta niin, että meillä ei ole päällekkäisyyttä eikä erilaisia viestejä, joita lähetämme sen suhteen, mutta ei oikein voi sitä puolestakaan, koska mietintö valitettavaa kyllä ei ole johdonmukainen, kun siinä pohditaan tuon alueen asemaa koko maailmassa. Objektiiviset määritelmät kansakuntien ja kulttuurien osalta ja se, että ei riittävästi kunnioiteta kumppaneita ovat ongelmallisia. Olen itse Keski-Aasian valtuuskunnan jäsen. Uskon, että nyt tarvitaan vastavuorosta kunnioitusta myöskin kulttuurin alalla ja kaikilla muillakin elämän osa-alueilla. No. Kiitos, että edustaja Pospisil. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Toisin kuin edeltäjäni, katsoin, että on olemassa tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, jotka pitäisi ottaa esiin Keski-Aasiassa. Keski-Aasia on alue, jolla on oma tulevaisuutensa ja meidän täytyy tehdä sen kanssa yhteistyötä. Meidän ei pitäisi keskittyä pelkästään taloudellisiin seikkoihin eikä liike-elämän yhteistyöhön. Täytyy varmistaa, että ihmisoikeudet niin ikään otetaan kunnian. Keskustelut joita parlamentissa edelleenkin käydään. Jatkuvat esimerkiksi Tsekin tasavallan kanssa. Sen kanssa on erittäin intensiivisesti keskusteltu suhteistamme Kiinaan esimerkiksi. Puhemies vieraili hirjattain Tsekin maalla ja halusimmekin tietää, onko kyse aineisesta asiasta vai aineettomasta puolesta myöskin, onko aineettomilla asioilla myöskin merkitys. Me tarvitsemme kyllä yhteistyön kanssa, mutta meidän täytyy puhua myöskin ongelmista niiden maiden kanssa. Prego Andreis, per un minuto. Andreis Kiitos puhemies. Keski-Aasia on varsin lähellä Eurooppaa, mutta viime vuosikymmenten aikana se on jätetty huomiotta Euroopan unionissa. Latvian puheenjohtajakauden aikana ja myös Latvian sisällä näkemyksemme ovat muuttuneet. Tämä alue on poliittisesti ja taloudellisesti Pekingin ja Moskovan alaisuudessa varsinkin, mutta meidän pitäisi pitää huolta myös omasta vaikutusvallassamme. Totta kai näillä kaikilla on vanhat hallintomuodot, omat, ne toimivat omien periaatteidensa mukaisesti ja näissä valtioissa on myös vanhemmat järjestelmät kuin pelkästään Neuvostoliiton aikaiset. Sitten päätöslauselma esitys Zika-viruksesta ja ensimmäisenä Skripek yksi minuutti. Kiitoksia puheenvuorosta. Kuten jo keskustelussakin tulin äh, äh, todistaneeksi, toistaneeksi puheenvuorossani viime täysistunnossa sikaviruksesta, että se, se vahingoittaa kohtua ja vasta syntymätä talastaa sekä äitiä. Ja, ja nyt sitten ää, tässä käytetään tätä abortin myönteistä, abortin myönteistä kantaa myöskin sellaisissa maissa, joissa jatkuvasti on aika sinnikkäästi vuosikymmenet, eli vuosisadat ja vastustettu länsimaiden painostusta. Ja nyt sitten tällä verukkeella sitten kehittyvän kehitysmaiden naisille toputetaan tätä aborttiagendaa. Siellä eletään muutenkin epävarmoissa oloissa, epävarmassa tilanteessa. Me emme voi tätä heille suorastaan sanotaan tehdä. Edustaja Morva, yksi minuutti. Sen megszavaztam az Zika virussal kapcsolatos jelentést, hát hogy ne szavazna meg az emberek. Niin. Tässä yhteydessä hän oli siis jätettävä tukematta tätä mietintöä, se on selvä. Muitakin poikkeuksia toki on, tiettyjä epäilyksiä tietenkin on minullakin, jos ajatellaan tässä e, nopeasti luettuna äh, tulee mieleen äh, kansainvälisten lääketehtaiden agenda ja heidän intressinsä. Ja äh, sitten myöskin lehdistön tällainen hehkutus, joka edelleen tilannetta kärjistää, jos ajatellaan länsimaiden, länsimaiden kohdistamaa painetta – kehitysmaihin herättää kyllä huolta. Eli tässä toisin kuin mietinnössä, niin pitäisi tietenkin pyrkiä toki ennaltaehkäisyyn eikä abortin kautta ratkaisemaan näitä ongelmia. Jos, jos, jos, aja, kiitos. Kiitos edustaja Morvai. Sitten edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, pane předsedo. Ja... Kiitokset, puhemies. Niin, minä halusin esittää puheenvuoron ja selittää, miksi äänestin tätä. Se on hyvin merkittävä Tämä on hyvin merkittävä ehdotus, vaikkakin näyttää siltä, että ongelma ei suoraan vaikuttaisi Euroopan unioniin. Tämä on kuitenkin turhan lyhyt näköinen ajatus. Euroopan unioni merkittävänä maailman tekijänä ei saa väistää vastuuta ja tutkimusta on tuettu 10 miljoonalla eurolla. Riittäneekö tuo raha alkuunkaan? Jos varat eivät riitä, niin meidän täytyy tätä summaa kasvattaa ja pyrkiä saamaan enemmän tietoa tämän viruksen ja aivojen väärin muodostumien välillä. Kiitos. Ja sitten Mamikin yksi minuutti. Niin, totta kai evoluutio ei jätä ihmisiä tällaisten muuttuvien virusten ulkopuolelle ja tällaiset virukset leviävät ja tulevat pahemmaksi uhaksi koko ajan. Sikaviruksessa viruksessa suuri ero liittyy eh, siihen, että se leviää viruksena tai flunssana myöskin alkioihin. 28 jäsenvaltiota ovat tämän viruksen vaikutuspiirissä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja virus leviää jatkuvasti. Kun otetaan nämä asiat huomioon, tuin komission kantaa 10 miljoonasta eurosta, joka sitten osoitettaisiin tutkimukseen. Ja pyydän kaikkia sidosryhmiä myös osallistumaan tähän er- sitten päätöslauselmaesitys Puolan tilanteesta. Ensimmäisenä Marusik yksi minuutti, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. E, panie przewodniczący, szanowni państwo, e, głosowali... Kiitos, e, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tovi sitten äänestimme Puolan tilannetta käsittelevän päätöslauselmasta ja siellä vallitsevista oikeusvaltion periaatteista. Kummallista, että tässä päätöslauselmassa ei oikeastaan sanota mitään. Se ei kanna minkäänlaista kortta siihen kekoon, jolla pyritään vahvistamaan Puolan oikeusvaltiota. Se todetaan Euroopan unionin oikeusvaltioperiaatteesta ja parlamentin oikeuskäsityksestä kylläkin liuskakaupalla. kaupalla että Euroopan unionin toimielimillä ei ole minkäänlaista oikeutta perussopimuksenkaan mukaan tämän tyyppisistä asioista päättää. Ne ovat sisäisiä asioita, sisäistä toimivaltaa ja se kussakin jäsenmaassa. Sen vuoksi Euroopan unioni tuli osoittaneeksi, että ettei se välitä oikeusvaltion periaatteesta, koska ei se, se kann, kunnioita itsekään itsellensä laatimaa lakia on aika noloa eh, eh, eurooppalaisten toimielinten kannalta tämä koko asia. Minä olen puolalainen isänmaan ystävä ja olen maatani aina puolustanut. Eh, en nyt enää puhu pelkästään isänmaan ystävänä, patriottina, vaan poliittisen oikeiston edustajana. Ja, ja täytyy nyt todeta kyllä, että ihminen, jolle oikeusvaltion periaatteet eivät millään muuta ole vieraita, ja siinä yhtenä perusperiaatteena on se, että muut noudattavat sääntöjä niin ikään. Samoin tietysti itse tykönemme, kunnioitamme lakejamme. Jos katsomme, että lakimme ovat väärässä, virheellisiä, ne voimme muuttaa niitä ja pyytää sitten taas vastaavasti muita ö, noudattamaan niitä samassa suhteessa. Siksi äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, en niinkään sisällön vuoksi, vaan sen vuoksi, että se, sillä tullaan rikkoneeksi omaa me. Kiitos ja sitten edustajat Saradil yksi minuuttia. Siinä ei pohyb o tom, že Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että tänään parlamentti teki vakavan virheen tukemalla tätä päätöslauselmaesitystä. Ja tällä tavalla edelleen tehdään epätasapainoisemmaksi tai epävakautetaan parlamentin asema sekä Puolassa että muissa jäsenvaltioissa. Tämä on nyt jo kolmas tapaus, jossa EU tunkeutuu ja puuttuu puuttuu kansallisiin asioihin. Näin tehtiin Unkarissa muun muassa ja nyt tehdään myös Puolassa. Ja tämä menee vastoin sellaisten jäsenvaltioiden oikeuksia, jotka eivät tiettyjä EPP tai sosialistien asettamia sääntöjä noudata. Eli tämä nyt on tällainen muka varoitus Puolan uudelle hallitukselle, mutta mielestäni me emme voi tätä hyväksyä. Se on ihan selvä ja ECRn jäsenet vastustavat tätä. Kiitos ja sitten edustaja Morvai. Ebben a teremben, ebben a többnyire üres teremben, legyünk őszinték, ugye tudjuk, hogy nem itt. Niin, tämähän aika harvinaisia käsitellä tällaisia päätöksiä, jotka eivät oikeastaan tänne kuuluisikaan ollenkaan. Ja täällä on muutama kymmenen ihmistä täällä näitä päätöksiä nuimassa. Tuskin tämä nyt on välttämättä täsmällisesti muotoiltu, niin kuin Vallankollankaan totesin, että me olemme edellyttäneet tiettyjä edistysaskelia maasta, jotka, se, jotka periaatteet seisovat Euroopan unionin perustamissopimuksessa. Se, siitä pidä, niiden puutteesta olemme kaikki yksimielisiä. Toisaalta sitten taas Unkarin tapauksessa ei voitu perustuslakiin viitata aikamäärät, määriä ei noudatettiin, kuusi viikkoa venyi kolmeen kuukauteen ja näin poispäin hyvät eurooppalaiset ystävämme, ettekö nyt voisi huolehtia oman pesänne puhtaudesta mieluumminkin, ettekä tulisi sotkemaan meidän muiden asioita. Ajatellaan vaikkapa Saksan perustuslakia, jossa oh, on kaikenlaisia määräyksiä, jotka sotivat maan toiveita vastaan. Siellä poliisi, poliisivoimat toimi. Kansalaisia tarkkaillaan. Tietenkin Belgiassakin puuttuvat nämä perusedellytykset oikeusvaltion toiminnan, jos ajatellaan vaikka näitä terrorismin vastaisia epäonnistuneita yrityksiä. E Minä annoin teille minuutin ja puhuitte minuutti 47, joten te melkein kaksinkertaisitte tuon puheaikanne. Ja sitten Zoltek yksi minuutti. Niin, Puolan asenne perheitä ja maahanmuuttajia kohtaan on oikea, sillä tällainen joissain joidenkin mielestä tällainen valvonta on järkyttävää, mutta päätös, päätöslauselmia ja päätöksiä kritisoidaan myös perustuslakituomioistuimen jäsenten valintaa on kritisoitu. Minä olen äänestänyt tätä päätöslauselmaa vastaan, koska unionin ei tulisi puuttua jonkun valtion sisäisiin asioihin. Robert Schuman, joka on ollut perustamassa Euroopan unionia, on, olisi varmasti kääntymässä haudassaan, jos tällainen kansojen yhteinen yhteisöllisyyden ajatus onkin muutettu täysin toisenlaiseksi kuin näin voitaisiin vain valtaa käyttää toisiin ja pakottaa homoseksuaalisuuteen. Kiitos. Minuutti myös Jurekille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 nyt, nyt me olemme saaneet Puolassa taas viettää juhlaa, kun te olette halunneet antaa meille tällaisen päätöslauselman puolalle, mutta tämä on täysin ristiriitaista. On toimittu näin myös Unkaria kohtaan, mutta ei tämä ole missään tapauksessa järkevää. Artikla 7 on edelleenkin aivan selkeä ja siinä puhutaan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta tietenkin, mutta ei tällä tavalla voi toimia ja puuttua ja pakottaa. Euroopan unioni voi romahtaa tyystiin. Prego. Sitten Mamikins, yksi minuutti. Viimeinen puheenvuoro. Ähm, Kiitos puhemies. Luonnollisesti kaikki hallitukset, jotka on demokraattisesti valittu, ovat oikeutettuja tekemään uudistuksia erityisesti, jos kyseisen maan kansalaiset haluavat niitä. Ja näin juuri tällä hetkellä Puolassa tapahtuu. Tästä on kyse. Kaikkien hallitusten pitäisi myös noudattaa aiemmin sovittuja kansainvälisiä sopimuksia ja niin edelleen. Mutta tällä hetkellä on kuitenkin suuria ongelmia oikeusvaltion periaatteen kanssa ja joukkotiedotusvälineiden vapauden kanssa. Ne ovat EUn perusarvoja. Siksi äänestin tyhjää ja uskon, että Puolan puolelta pyritään nyt vain hermostuttamaan EU ja toisinpäin, jotta sitten nähdään, kuka tässä ensimmäisenä hermonsa menettää. Minä äänestin tyhjää. Tämä oli viimeinen äänestysselitys. Eli äänestysselitykset ovat päättyneet ja istunto jatkuu kello 15. Kiitos.